EU-jäsenyydestä, mutta nyt Brexitistä. Brexit kansan äänestyksessä ja sen jälkeen on todettu, että Brexit tarkoittaa Brexittiä, ulos tarkoittaa sitä, että lähdetään ja sopimuksetonkin ero on parempi kuin ei eroa ollenkaan. Itse olin digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja usean vuoden ajan. Me teimme paljon töitä kansalaisten hyväksi muun muassa verkkoviranomaksuista luopuminen, mutta mitä tapahtuu sitten brittiin mm, verkkoviranomaksujen suhteen, emme tiedä, se riippuu sitten heistä. Samoin me olemme suojelleet kansalaistemme yksityisyyttä ja vapaata tiedon virtaamista teollisuutemme mm, nimissä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on monia merkittäviä pilvipalvelun tarjoajia, mutta mitä tapahtuu Brexitin jälkeen? No tämä riippuu sitten heistä. Tämä on yhden minuutin puheenvuoro, joten täytyy lopettaa tämän Catch the Eye. Seuraavaksi Rouva Jones. Colleagues, I thank all of you for your... Kollegat, kiitän kärsivällisyydestänne Brexit painajaisen suhteen. Tämä on ollut todellista energian ja ajan hukkaa. Ja olen samaa mieltä, että asioita ei pitäisi te- keinotekoisesti kiirehtiä nyt. Lauantaina tapasin Lontoossa satoja tuhansia ihmisiä, jotka halusivat kansanäänestystä lopullista sopimuksesta. Olette nähneet Eurooppa-mielisen tunnelman Lontoon kaduilla. Se on kansalaisten tahto. Se on muuttunut vuodesta kahdesta 2016 74,76 äänestyspaikasta näyttävät preferenssiä EUn puolesta. Ja tässä kuitenkin ollaan uusi pääministeri, joka on hävinnyt joka ikisen alahuoneen äänestyksen, joka on historiallinen ennätys, pyytää nyt Eurooppaa paras, pelastamaan hänet omasta haudastaan. Täällä huudetaan nyt Westminsterin puolen sopimus on epämääräinen, koska Brexitin tavo- tavoitehan on itse asiassa heikentää ympäristöstandardia muun muassa. Johnsonia ei, Johnsonin ei voida luottaa. Hänet täytyy tutkia tarkasti ja tämä teksti täytyy tutkia tarkasti sekä täällä että Westminsterissä. Ja seuraava puhuja. Kiitos puhemies. Yhdistynyt kuningaskunta on ollut hyvä asiakas, hyvä ystävä EUlle lisen jäsenvaltioille. Vuodesta Vuoteen 2018 edelliset 20 vuotta mä tilanteessa, että silloin miltei 750 miljardin, tai ei ollut 750 kauppaan ylijäämä Ison-Britannian suunteen, 120 miljardia EU-tuotteita myytiin yhdistyneen kuningaskunnan aikana. Yhdistynyt kuningaskunta oli yksi kuudesta maasta, joka varmisti sen, että kaikilla on Naton määritelmän mukaan turvallista Juncker, Tusk ja Barnier katsovat, että on ihan ok tavata oppositiojohtajia mukaan ottana Tony Blair, jotka pyrkivät räikeällä tavalla puuttumaan tai tätä he pyrkivät järkevällä tavalla puuttumaan sisäisiin asioihin. Selmeirin kuultiin sanovan, että Pohjois-Irlanti on se hinta, jonka Iso-Britannia maksamaan Brexitistä. Brittikansalaisia on kohdeltu halveksittelua tavalla. Kiitoksia, Jabokovic, yksi minuutti. Eh, eh, Kiitos. Minä olen todella kiitollinen Tuskille siitä, että hän on ollut järjenääni viimeiset viisi vuotta. Kiitän myös Junckeria aktiivisesta toiminnasta ja Barnieria hienoista Brexit-tuloksista. Itse tulen Sloveniasta ja se, että neuvosto nyt kieltäytyi käynnistämästä jäsenyysneuvotteluja Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa on meille kova isku. Me nimittäin tulemme alueelta, jossa ymmärretään, että rauhaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Tiedän, että näiden kahden maan on toteutettava koko joukko uudistuksia ollakseen valmiit, mutta e, jotkut e, nyt saadut e, viestit ovat todella huolestuttavia ja ne, jotka tuntevat tuon Euroopan kolkan, ymmärtävät, että meillä on nyt suuria vaikeuksia. Kiitokset Haanille ponnisteluistaan Balkanilla, mutta näiden EU-päätösten jälkeen tasapainoalueella kyllä muuttuu. Ja Lopes Gracias, señora Kiitoksia, rouva puhemies. Puheenjohtaja Tusk ja puheenjohtaja Juncker Minäkin haluan antaa tunnustusta teille, vaikkakin Euroopan teidän mandaattinne aikana olemme olleet pahimmassa kriisissä ja Brexit on se, joka on sen tunnusmerkki. Herra Barner, ainoa hyvä viesti on ollut, että EU on pysynyt neuvotteluissa yhtenäisenä ja vastavuoroisuus, jota ei voi koskaan korostaa tarpeeksi, koska se on taannut sen, että Eurooppa kohtelee brittejä Euroopan unionissa sellaisella tavalla, kuin myöskin Britannia kohtelee EUn kansalaisia omalla maaperällään. Mutta Tiiman lasista on tullut aika pommi, kun loppupäätös Brexitistä tehdään aikanaan. Ja sitten jos syntyy ero ilman sopimusta, niin sillä on valtavat, valtavat hyökyaallot, myrkylliset nationalismit nostavat pääntään koska paikalliset intressit ja nationalistiset intressit eivät ole yhteensopivia eikä myöskään ne ole yhteensopivia Euroopan kanssa. Ja yhden prosentin resursseilla ei tähän päästä. Ja tässä on ristiriita sanojen tekojen välillä. Oletteko valmiita antamaan riittävät resurssit, jotta voitaisiin saada aikaiseen sen, mitä on luvattu? Ehm, ja sitten puheenvuoro herra Barnierillä. Kiitos puhemies. Teidän luvallanne, puhemies, ja Junckerin luvalla haluaisin sanoa muutaman sanan vastatakseni kaikille niille monille jäsenille, jotka puhuivat Brexitistä. Haluaisin kiittää erityisesti sitä luottamuksesta, jota puheenjohtaja Weber ja Rova Garcia Perez osoittivat minun kohtaan mukaan Cholos ja Lamberts ja Shirdevan. Eli kiitokset. Viime kuukausina olen voinut nauttia teidän luottamuksestanne ja tuestanne. Puheenjohtaja Tusk ja puheenjohtaja Tunker, olemme osoittaa hyvin paljon kunnioitusta parlamentia kohtaan. Parlamentti on ollut mukana tässä Brexit-prosessissa. Ja meidän parlamenttimme on se, joka sanoo sitten viimeisen sanan. On ihan tavanomaista, että brittiparlamentti nyt ottaa vastuunsa ja ensimmäisenä ottaa kantaa sopimukseen, joka on neuvoteltu yhdessä brittihallituksen kanssa, ei ilman brittihallitusta eikä brittihallitusta vastaan. Brexit täytyy voida hoitaa järjestäytyneellä tavalla. Ja juuri tähän pyritään. Se on parempi kuin sopimukset on ero. On täysin legitiimiä, että teidän parlamenttinne Ajalan antaa hyväksyntänsä ilman mitään epämääräisyyttä. Parlamentti päättää, mutta Iso-Britannia ensin itse päättää omasta tulevaisuudestaan. Tämä on erittäin tärkeä hetki tämän prosessin osalta. Minulla oli tilaisuus jo sanoa Donald Toskille ja hänen tiimilleen ja myöskin Junckerille ja kaikille komissaareille ja puheenjohtaja Verhofstadille johtaa Brexit-työryhmää. Olen heitä jo kiittänytkin heidän osoittamasta luottamuksesta minua kohtaan. Junckerille totesin jo, että tämä oli raskasta työtä, kun pyrimme hoitamaan tämän järjestäytyneen eron kuntoon. Tämä on erittäin vaikea tehtävä, hyvin monimutkainen Jopa minua yllätti sen monimutkaisuus. Neuvotteluprosessi on tilanne, jossa kaikki häviävät. Kukaan, ei edes herra Farage, ole onnistunut osoittamaan, mitä hyötyä tai lisäarvoa Brexitistä olisi. Minä olen hoitanut näitä neuvotteluita, jotka olivat erittäin negatiiviset, ikävät ottaen nämä neuvottelut erittäin vakavasti ja kunnioittain brittien tekemää päätöstä, vaikkakin pahoittelemme tuota päätöstä. viimeistä kolme vuotta olemme tehneet töitä objektiivisesti ja pyrkineet löytämään sitkeällä työllä ja kärsivällisyydellä ratkaisuja, jotka voisivat toimia, jotka olisivat juridisesti päteviä, jotta löydettäisiin ratkaisuja kuhunkin ongelmaan, joita Brexit aiheuttaa kaikkialla ja hyvin monille ihmisille. Olemme tehneet työtä brittikollegoita kunnioittain. Hyvät naisten herrat, Yhtynyt kuningaskunta on maa, joka ansaitsee kunnioituksemme ja ihailumme. Olemme tehneet työtä uupumatta. Keskustelut maan sisällä ovat erittäin ailehtelevaisia, intohimoisia. Asiaa on erittäin paljon tunteita oikeusperusta ja Brexitin myötä tulevat ongelmat ja kaikki ne ratkaisujen löytäminen on ollut raskasta. Brexit ei ole kuitenkaan vielä tarinan loppu. Kyse on vain suunnasta, päämäärästä. Ensinnäkin täytyy varmistaa pois Irlannin rauha joka ikinen päivä. Taustalla tämä vaatimus se, että pidetään yllä, pidetään erittäin herkkää Pohjois-Irlannin rauhaa. Ja meidän lähtökohtamme oli myöskin se, että tarkastelemme sisämarkkinoita ja vapaa kauppaa, taloudellista ja sosiaalista elämää jatkossa, sen vakauttamista ja vahvistamista. Neuvottelujen yhteydessä otimme huomioon myöskin Euroopan parlamentin prioriteetti ja meidän prioriteettimme kansalaisten oikeuksien varmistaminen. 4,5 miljoonaa eurooppalaista ja puolitoista miljoonaa brittiä Euroopassa. Ja ne, miljoon, siis ne miljoonat, jotka asuvat isossa britanniassa EUn kansalaiset, heidän asemansa täytyy varmistaa monet teistä ilmaisivat huolensa näiden kansalaisten osalta. Mikä tämä sopimus menee läpi? parlamentissa ja Euroopan parlamentissa. Nämä 4,5 miljoonaa ihmistä yhdessä yhteensä saavat kestävältä, kestävältä pohjalta oikeudet ja myöskin heidän perheensä oikeudet varmistetaan. Ja sopimus käytännössä ratkaisee, pyrkii ratkaisemaan ongelmat. Ja tässä on otettu ne huolet, merkittävät huolet, joita on esitetty kansalaisten aseman osalta. iso hallitus on tehnyt tässä suhteessa lupauksia, joita se toivon mukaan tulee kunnioittamaan. Brexit ei ole todellakaan vielä tarun, tarinan loppu. Meidän täytyy nyt purkaa 44 vuoden integraation tulokset, purkaa tämä ikään kuin kudottu kyhäelmä. Iso-Britannia jatkossakin on meidän kumppanimme. Meidän täytyy uudelleen rakentaa suhteemme. Herra Farage ei ole enää paikalla, ikävä kyllä, koska hän vähän aikaa sitten sanoi, että tämä sopimus avaa tien seuraaville kolmelle vuoden neuvotteluta varten. Nyt täytyy todellakin neuvotella tilanteesta Brexitin jälkeen erosopimus. Sen jälkeen kestää vielä pari vuotta rakentaa se kaikki uuteen, uudestaan, joka nyt on purettu Brexitin myötä. Nyt täytyy saada aikaan kauppasopimus, tasapainoinen sellainen, mukaan luettuna pelisäännöt, joilla pystytään välttämään vero, sosiaalinen ja ympäristöpolkumyynti tai dumppaus tai kuluttajien suojan vesittäminen yliopistoyhteistyö, Erasmus, tutkimusyhteistyö, poliisi- ja oikeusalan yhteistyö, turvallisuus- ja puolustusyhteistyö, ulkopolitiikka. Kaikilla näillä aloilla meidän täytyy tehdä työtä, jotta saadaan uusi konteksti ja uusi poliittinen kehys aikaan yhteistyössä Iso-Britannian kanssa. Komissio, Euroopan komissio, kuten Juncker on todennut ja myöskin tuleva komission puheenjohtaja von der Leyen tulevat tekemään työtä tämän aikaansaamiseksi. Vielä Ferra van Ordenin puheenvuoron. Hän puhui siitä, mitkä ovat Brexitin meille antamat opetukset ja mitä seuraamuksia Brexitistä tulee. Niitä on valtavasti. Niitä ei pidä aliarvioida. Niitä on aliarvioitu Iso-Britannian puolella. Meidän täytyy ne kohdata. Noin puolet Briteistä äänesti Eurooppaa vastaan. Meidän täytyy nyt hieman käyttää aikaa tämän kysymyksen pohtimista varten. 27 EUn jäsenvaltiota – voivat ottaa tästä opiksi. Herra Ferage on joskus unohtanut, että täytyy kansallisesti puhua aina totta ennen kuin äänestetään. Tämä on meidän vastuumme sanoa totuus kansalaisille. il y a aussi euh, derrière le vote du Brexit Brexit-äänestyksen taustalla oli myöskin yhteiskunnallinen närkästyminen. Ihmiset katsoivat, että Eurooppa ei riittävästi suojellut heitä esimerkiksi teollisuuden rapautuessa tämä on kenties vielä tärkeämpi asia kuin itse Brexit. Juuri tämä suuntaisia sitoumuksia von der Leyen ja hänen tiiminsä on antanut. Hän on luvannut uutta poliittista agendaa. Viimeiset kolme vuotta minulla on ollut ilo ja kunnia tehdä työtä yhdessä Junckerin ja hänen komissaarikollegoidensa kanssa. Nyt on aika jättää hyväksyt. Minulle tämä oli suuri ilo ja kunnia tehdä työtä hänen rinnallaan. Kiitos minulle osoitetusta luottamuksesta. Haluaisin kiittää Junckeria ja hänen tiimiään. Myönteinen agenda Eurooppaa varten, Euroopan kansallisia varten. Tämä on kenties se, mikä tästä koko Brexit-asiasta jää päällimmäisenä opiksi. Donald Tusk. Ja kiitoksia neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk saa vielä puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä kaikista sanoistanne minulle henkilökohtaisesti. Kyllä, kannatti viisi vuotta odottaa näitä sanoja tätä hetkeä. Kiitän myös vastuullisesta Brexit-kannastanne hyväksymällä lykkäyksen. Käytätte terveä järkeä ja osoitatte arvokkuutta. Se, mitä tänään tässä salissa kuulin, osoittaa epäilemättä, että meidän tulisi ottaa hyvin vakavasti brittien ää, pyyntö lykkäyksestä. Kiitos ja näkemiin. Grazie, grazie presidente, anch'io. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin liityn kollegoitteni joukkoon, jotka kiittävät teitä aina halustanne olla mukana parlamentin keskusteluissa näinä vuosina. Tietenkin Kiitän teitä ne työstä ja sitoumuksesta. Nyt pidämme aivan lyhyen tauon ja sen jälkeen jatkamme istuntoa. Kiitos. Cominciamo. Prendete... No niin, aloitetaan. Olkaa hyvä ja istuutukaa. Meillä on nyt esityslistalle komission puheenjohtajan julkilausuma. Arvoisa puheenjohtaja Juncker, me olemme täällä kuuntelemassa teidän komissionne arviointia. Kiitän niitä komissaareja, jotka ovat äh, paikalla salissa. Halusin ennen aluksi kiittää teitä teidän palveluksestanne Euroopan puolesta. Teidän palveluksenne ei alkanut silloin, kuin teidät valittiin kärkiehdokkaaksi komission puheenjohtajaksi, vaan tämä on ollut koko teidän poliittisen uranne kiintotähtenä. Te olette osoittanut, että eh, Euroopan pitäisi yhtenäistää Brexit-neuvotteluissa, kun olette yrittäneet löytää eurooppalaista ratkaisua maahanmuuttopolitiikkaan ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen, populismin torjumiseen Junckerin suunnitelmassa ja syventämällä talous- ja rahaliittoa ja ylläpitämällä Kreikka eh, euroalueessa. Nämä haasteet ovat olleet valtaiset ja huolimatta erimielisyyksistämme ja keskusteluistamme, jotka ovat myös merkki eh, demokratiasta eh, ja demokratian elinvoimaisuudesta. Olette aina voineet luottaa Euroopan parlamenttiin, jotta saadaan kestävämpi, eh, oikeudenmukaisempi Eurooppa, joka on kansalaista lähempänä. Kiitoksia siitä huomionosoituksesta, jota olette aina osoittaneet meidän parlamentille. Nyt teillä on puheenvuoro, puheenjohtaja Juncker. hyvä puhemies hyvä neuvoston puheenjohtaja hyvät naiset ja herrat tarkalleen viisi vuotta sitten teidän parlamentti antoi hyväksyntänsä minun komissiolleni. Ja te olette jatkuvasti osoittaneet luottamustanne. Meillä on ollut välillä vaikeatkin suhteet, mutta aina kuitenkin kunnolliset. Meillä on ollut välillä vaikeuksia, mutta haluan kiittää siitä, että olen aina voinut laskea tämän täysistunnon varaan. Olen saanut luottamusta Euroopan valitulta edustajilta demokraattiselta pohjalta ja ihan kaikki ovat luottamuksensa antaneet näin pitkäaikaisesti. Täällä on paljon tuttuja kasvoja. Monesta on tullut ystäviä, ei ainoastaan institutionaalisesti, vaan ihan loppuelämäksi. Ja haluaisin kiittää tästä täydestä sydämestä. Haluaisin myös kiittää eh, puhemies Tuskia. Me olimme todellakin kaksoset, mutta joskus kaksosetkin ovat erimielisiä, mutta me olimme tarpeeksi älykkäitä, että pystyimme erimielisyytemme panemaan syrjään ja todennäköisesti eh, tämä ei näkynyt ja haluaisin nyt todellakin kiittää Donaldia siitä, että hän on ollut niin eh, läheinen ystävä. Tämä ystävyys tulee jatkumaan ystävistä puhutaan paljon, mutta niitä on harvoin. Eh, politiikassa, erityisesti saman poliittisen perheen keskuudessa. Mutta ilman Donaldia en olisi voinut tehdä sitä, minä olen pystynyt tekemään. Ja koska nyt teille puhun viimeistä kertaa, niin haluaisin myös eh, Rova van der Leyenlle toivottaa kaikkea hyvää, sillä hän on juuri oikea henkilö komissiota johtamaan ja hän tarvitsee meiltä tukea ja hyviä toivotuksia. Toivon hänelle siis kaikkea hyvää. Haluaisin kiittää myös komission jäseniäni, sillä ilman heitä minä en olisi nyt tehdä yhtään mitään. He ovat miehiä ja naisia, jotka erikseen ja yhdessä ovat todellakin Euroopan arvoisia. Haluaisin kiittää tästä eri kielillä. Kun aloitin tässä tehtävässä 2014, Eurooppa oli hyvin vaikeassa tilassa, oli paljon eh, solidaarisuuden puutteita. 2014 Euroopan tilanne oli todella vaikea. Siksi sanoin, että tämä komissio oli nyt viimeinen mahdollisuus. En halunnut kuitenkaan tarkoittaa komissiota sinänsä, vaan komissiota, jonka piti auttaa Eurooppaa, jonka tilanne oli vaikea. 2014 oli todella keskeinen hetki, jos ajatellaan Euroopan tulevaisuutta. Me kaikki meidän kaikkien tehtävänä oli todellakin käyttää hyväksi tämä viimeinen Euroopalle tarjottu, tarjotunut mahdollisuus. Yhdessä kollegoiden kanssa me päätimme panna pystyyn poliittisen komission. Minä halusin, että komission jäsenet olisivat valle valittuja paitsi brittikomission jäsenet, millä oli kaksi hienoa brittikomission jäsentä, mutta kaikki komission jäsenet olivat valle valittuja joko Euroopan tasolla tai kansallisesti. Minä halusin, että komissaariksi tulisi omassa maassa ja Euroopassa tunnettuja henkilöitä. Minä pyysin, että ei pitäisi Eh, lokeroitua pelkästään Brysseliin ja Berlimon rakennukseen, vaan pitää eh, käydä kaikkialla ja käydä vuoropuhelua muiden vaaleilla valittujen edustajien kanssa ja myös kansalaisten kanssa, julkisen mielipiteen kanssa. Näiden viiden vuoden aikana on pidetty 1815 vuoropuhelutilaisuutta kansalaisten kanssa ja komissaarit ovat 911 kertaa käyneet kansallisissa parlamenteissa ja alueellisissa parlamenteissa. Kauden alussa lupasin, että komissio keskittyisi keskeisimpiin asioihin to be big on big. Me halusimme tuolloin rajoittaa liialliseksi rönsyilyttä lainsäädäntö, joka oli vaikeuttanut komission työtä siihen asti. Ja pystymme näin tekemään, sillä 84 prosenttia vähemmän tehtiin lainsäädäntöehdotuksia edelliseen komission verrattuna. Me vedimme pois 142 lainsäädäntöehdotusta ja 162 olemassa olevaa lakia uudistettiin. Me olemme tehneet siis kaikkemme täyttääksemme lupauksemme, mutta tästä huolimatta on kunkin e, tietysti paikallaan e, aina e, komissiota syyttää kaikenlaisesta, että sen sormet ulottuvat kaikkialle. Ja sillä Euroopassa on aina ollut paljon ennakkoluuloja. Kaikki on muuttunut, mutta käyttöön ikään kuin mikään ei olisi muuttunut. Silloin kun minä tulin teidän eteenne, esittäytymään. Minulla oli kolme pääajatusta ja halusin, että ne olisivat komission työn taustalla. Kasvu, työllisyys ja investointi. Tämä on nyt 25. Eh, peräkkäinen kolmikuukautiskausi, jolloin on kasvua tapahtunut. Me olemme luoneet 14 miljoonaa työpaikkaa. Työttömyys on alhaisimmalla tasolla 2000 vuoden jälkeen. 440 miljoonaa eurooppalaista on töissä ja tämä on korkea työllisyystaso. Juncker-suunnitelmalla on saatu mm, yli niistä miljardia investointeja ja alku vaiheessa, kun ajateltiin, että tämä suunnitelma ei toteutuisi, nämä olisi vain kauniita sanoja. Tuolloin puhuttiin Junckerin suunnitelmasta, mutta nyt kun se on onnistunut, niin puhutaan Euroopan strategista investointirahastosta. Eli näin asiat etenevät. Miljoona työpaikkaa on tämän suunnitelman avulla luotu ja me olemme vakaus- ja kasvusopimukselle antaneet uuden tulkintatavan, kun olemme tuoneet siihen lisää joustoa. Tätä moni jäsenvaltio vastusti, koska ne eivät ole halunneet tällaista joustavuutta, jota sinne sopimukseen on otettu mukaan, mutta lopputulos on kuitenkin mikä on. Vajet ovat nousseet 6,6 prosentista 0,7 prosenttiin. Tämä vakaussopimuksen jousto on mahdollistanut sen, että ollaan voitu toimia silloin, kun Espanja, Portugali, Italia ja Kreikka ovat pyytäneet toimia heidän, niiden hyväksi. Minun kaudellani on ollut pettymyksiä ja menestyskertomuksia, pettymyksiä siksi, että ponnistumistamme huolimatta emme ole päässeet eteenpäin Kyproksen yhdistymisasiassa. Tässä oli taas haaskattua aikaa. Emme kyenneet saamaan myöskään Sveitsin kanssa sopimusta siitä huolimatta, että kovasti olemme ponnistelleet hyvinkin intensiivisesti. Emme onnistuneet saamaan täydelliseksi pankkiunionia. Ei siksi, ettei komissio olisi ehdotuksia tehnyt, vaan siksi, että jäsenvaltiot eivät ole tarpeeksi ponnistelleet. Jos emme saa pankkiunionia unionia täydelliseksi, niin kuin pitäisi, niin että pankkia rahatalousunionista tulisi siis sellainen pankkiunioni, mitä on kaikkialla maailmassa. Emme pysty toimimaan, kun tulee seuraava shokki joko sisäpuolelta tai ulkopuolelta. Minusta tässä on todellinen velvollisuus saada aikaiseksi eh, tällainen eh, säästötakujärjestelmä muuten jos tällaista ei saada, niin pankkiunioni ei toimi ja jos pankkiunionia ei ole, niin talous- ja rahaunionikaan ei toimi. Pitää huomioida nämä haasteet ja siitä huolimatta, että meillä on ollut kriisiä viisi viimeistä vuotta, kuitenkin on ollut onnistumista. En halua sanoa, että menestystarinoita, mm, koska en halua olla liian itse tyytyväinen, vaikka hyvinkin on mennyt. Onnistuneita kyllä olemme. Ja haluaisin mainita sosiaalisen ulottuvuuden, Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden. Se on mm, lapsi, jota kaikki eivät osa, ole osanneet rakastaa, mutta siitä huolimatta – olemme saaneet sosiaalisia lakeja aikaiseksi. Muistan, kun ensimmäistä kertaa tässä parlamentissa kävin eh, luksemburgilaisena ministerinä, tuolloin jo puhuin tästä asiasta jo ennen kuin hyväksyttiin sosiaalisten oikeuksien perusta. Olimme saaneet lähetettyjen työntekijöiden direktiivin esille ja odotuksista huolimatta parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen. Ja tämä on kyllä mielestäni onnistumista tältä komissiolta, eli että on tehty periaatteeksi se, että samasta työstä pitää maksaa sama palkka työntekijöiden ihmisarvo oli tässä taustalla, jos ajatellaan, että Eurooppa voi menestyä ilman, että työntekijät osallistuvat tähän menestykseen, niin ollaan väärässä. Euroopan pitää kuulua myös työntekijöille. Ja toinen menestys on Kreikka. Puhun Kreikasta siitä syystä, että minä joudun siihen kovasti aikaa käyttämään ja olen Kreikasta ollut kovasti huolestunut. Me olemme antaneet Kreikalle sen oman arvon tunnon takaisin. Liian pitkään on Kreikan kansaa potkittu ja minä halusin nyt antaa uudelleen tälle kansalle sen ansaitseman arvon. Pyrittiin estämään, että komissio toimisi Kreikan puolesta. Minä muistan ne pitkät yöt, jota istuttiin Samarsin, Tsiprasin ja Misotoksin hallitusten kanssa. Silloin hän ei kyllä ollut vielä mukana. Ja näissä kokouksissa pyrimme Kreikan ongelmaa ratkaisemaan. Hyvin moni hallitus ei halunnut komissiota tähän työhön mukaan. Minä muistan kyllä aina eri pääministeriiden puhelin puhelinsoitot minulle, jotka sanoivat minulle, että tämä asia ei sinulle kuulu. Tämä on valtioiden asia, Kreikan ongelman hoitaminen, mutta minä naivisti ajattelin, että meidän pitää vain perustamissopimuksen pohjalta toimia. Ja perustamissopimuksessa sanotaan, että komission tehtävä on on ajaa Euroopan yleistä etua. Yleisen edun mukaista oli se, että euroalue ei murenisi ja sen takia meidän piti tehdä se, mikä tehtiin. Ja Afrikka, niin, Afrikka. Me eurooppalaiset emme saa unohtaa läheisimpiä naapureitamme. He ovat afrikkalaisia. Kyseessä on maanosa, joka tarvitsee yhteisvastuuta, mutta ei ainoastaan apua meiltä. Apua on Euroopasta annettu heille pitkään. Nyt tarvitaan todellista tasa-arvoista kumppanuutta Afrikan ja Euroopan välille tarvitaan investointeja ja työpaikkojen luomista Afrikkaan. Tältä pohjalta pitää lähteä liikkeelle, eikä pidä ajatella, että eh, Afrikka on ainoastaan pakolaiskriisin osa. Ei saa ajatella suhteita Afrikkaan ainoastaan pakolaisten kautta, mutta tehdään kaikki se, mitä voidaan tehdä, jotteivät ihmiset eh, meriin hukkuisi ja pakolaiset, onko tässä onnistuttu vai ei. No, lopputulos on parempi kuin mitä olisi voinut olla. Se olisi voinut parempi, jos neuvosto olisi parlamentin tavoin noudattanut kaikkia komission antamia ehdotuksia rinnakkaislainsäätäjälle ensimmäistä kertaa 2015 maaliskuussa liittyen sijoittamiseen ja sitten myöhemmin Dublinin järjestelmän uudistamisen osalta. Mutta ei saa unohtaa, että Euroopan avulla on 760 000 henkeä eh, pystytty eh, pelastamaan Välimerellä. Onko täällä ainoastaan yksi hengissä säilynyt, joka tavoittaa. 2015 kerroin, mitä halusin tehdä pakolaiskysymyksissä ja täällä seisten mm, osoitettiin minulle uploadit ja silloin minä kysyin teiltä, oletteko varma, että vielä kahden vuoden kuluttua e, jatkuvat nämä uploadit kaksi vuotta myöhemmin niitä tuli vähemmän, koska monessa maassa sisäpolitiikka tuli tällaisen mm, perusalaatuisen solidarisuuden edelle, joka olisi ollut oikea vaihtoehto. Minä en tätä asiaa silloin miettinyt, kun komission eh, johtoon tulin, mutta kuitenkin eh, kansainvälinen kauppa oli minun synnytäin lähellä. Tämä on sellainen asia, josta ollaan aika lailla eri mieltä. Monessa maassa on argumentteja eh, nopeasti kyhättyjä sopimuksia vastaan, mutta tätä on muutettu. Olemme tehneet 15 kansainvälistä kauppasopimusta. Meillä on nyt kauppasopimuksia 60 maan kanssa ja tämä on 40 prosenttia kokonaisvauraudesta. Nämä kauppasopimukset auttavat meitä olemaan läsnä kansainvälisellä areenalla sellaisella hetkellä, jolloin Yhdysvallat kääntää selkänsä monenvälisyydelle ja järjestäytyneelle yhteisvastuulle muiden kanssa. Meidän on puhuttava myös Euroopan roolista maailmalla. Suurin eurooppalainen menestys, suurin saavatus on se tosiseikka, että olemme ky- kyenneet äh, ylläpitämään rauhaa Euroopassa. Tämä kuulostaa kaikki niin itsestään selvästä, mutta se ei ole sitä. Tänä päivänä nyt kun puhun on 60 sotaa käynnissä eh, Euroopassa ja yksikään näistä konflikteista ei tapahdu Euroopan unionin alueella. Alue, joka on ollut eh, veristen sotien näyttämänä viimeisinä vuosisatoina, jopa viime vuosisadalla. Rauha ei ole mikään itsestäänselvyys ja meidän pitäisi olla ylpeitä siitä. Nyt olen tietoinen siitä, että nuoret eivät tästä aiheesta innostu, että Eurooppa ylläpitää rauhaa. Näin me ainakin ajattelemme mutta myös kun nuorten kanssa puhuu, on puhuttava jatkuvasti tästä eurooppalaisesta jatkuvasta dilemmasta rauhan ja sodan välillä. Täytyy vain katsoa Euroopan lähinaapurialueella nähdäkseen, kuinka vaarallinen tilanne on ja myöskin kuinka hauras Euroopan unionin tilanne on. Nuorille on kerrottava sodasta ja rauhasta. 20 vuoden kuluttua ei enää ole sellaisia eurooppalaisia, jonka isät tai isoisät olisivat tunteneet sodan. Siksi siitä on puhuttava. Muuten unohtuu se, mitä sota tarkoittaa. Ja siksi puhun nuortenkin kanssa aina uudelleen sodasta ja rauhasta. Mutta tämä ei selitykseksi riitä nuorille on selitettävä Eurooppaa myös tulevaisuuden näkökulmasta. Mikä tulevaisuus meillä sitten olemme? Me olemme pienin manner. Hyvin monet eurooppalaiset eivät sitä tiedä, mutta Euroopan manner on hyvin pieni. Politiikka on se ainesosa, joka yhdistää eh, maantieteen ja väestörakenteen, demografian. Eh, me eh, kuolemme sukupuuttoon, emme tule katoamaan, mutta meistä tulee aina, meitä on aina vähemmän. Aluksi 20 prosenttia maailman väestöstä oli eurooppalaisia. Tämän vuosisadan lopussa vain 4 prosenttia maailman väestöstä 10 miljardista on eurooppalaisia. Tämä tulee taloudellisesti voimakkaasti vaikuttamaan meihin joidenkin vuosi kuluttua yksikään Euroopan jäsen valtio ei enää ole G7-ryhmän jäsen, joka muutenkin pitäisi kadota, koska G20 on tärkeämpi kuin G7 kun meillä on tällainen kehityssuunta, jota ei pystytä enää peruuttamaan. Jos sitten vielä ajattelee, että nyt Eurooppaa pitäisi olla vähemmän, että pitäisi taas siirtyä kansalliseen päätöksentekoon, niin silloin on todella väärässä. Eurooppa tarkoittaa rauhaa, mutta se tarkoittaa myös vahvuutta, koska meidän vaikutusvaltamme maailmassa vähenee. Ja siksi ulkopolitiikassa meidän on myös saatava aikaan kestävämpiä päätöksentekomalleja. Minä vetoan siihen, että myös ulkopolitiikassa päättäisimme neuvostossa määräenemmistöllä, emme kaikissa kysymyksissä. Mutta niissä, joissa Euroopan on päätettävä kantansa. Minulla on erityinen kokemus Washingtonissa 25. heinäkuuta viime vuonna oli presidentti Trumpin luona keskustellakseni kauppasodan uhan pysäyttämisestä ja onnistuimme pysäyttämään tuon uhan. Miksi onnistuimme siinä? Trump pitkässä alustuspuheenvuorossaan hän sellaisista pitää kertoi, kuka on kaikki tässä toimistossa istunut ja mitä hän on heille sanonut, kanslereita, pääministeriä, presidenttejä. Hän sanoi, että minähän olen heille kaikille tämän jo selittänyt. Ja minä sanoin, että se ei riitä. Teidän on se myös Euroopalle selitettävä. Hän kysyi, miksi. Ja minä sanoin, että koska komissio on yksin vastuussa, kaikki se, mitä muut sanovat, vaikka he kuinka päteviä olisivatkaan, sillä ei ole merkitystä. Merkitystä on sillä, mitä komission puheenjohtaja puheenjohtaja sanoo Euroopan unionin nimissä. Ja tämä, arvost, tämä kovasti, tätä hän kovasti arvosti. No niin, sitten johtopäätökset. Minä lähden virastani, en masentuneena, en mitenkään yli onnellisenakaan, mutta minulla on sellainen tunne, että olen ähm, kovasti yrittänyt. Ja jos kaikki kovasti yrittäisivät, niin monet asiat olisivat paremmin. Minä olin ylpeä siitä, että pitkän aikaa, erityisesti viimeisen viiden vuoden ajan, olen voinut olla pieni osa suurempaa kokonaisuutta, joka on tärkeämpi kuin me. Pitäkää huolta Euroopasta ja taistelkaa jatkuvasti Äh, nationalismia vastaan. Eläköön Eurooppa! arvoisa puhemies Kiitoksia puheenjohtaja Juncker. Ja nyt muutamia kommentteja ryhmien puheenjohtajien suulla. Puheenjohtaja Weber, olkaa hyvä. Jean-Claude Juncker, Arvoisa puhemies, hyvä Jean-Claude Juncker. Politiikka elää demokratiasta ja tänään jätämme jäähyväiset. Suuret, tärkeät eurooppalainen jättää tämän Eurooppa-työn. Kristillisdemokraattina haluamme, hyvä Jean-Claude, kiittää elinikäisestä panostuksestasi Eurooppaan, enkä tarkoita ainoastaan tätä komissiokautta. 36-vuotiaana valtiovarainministerinä olit jo ajamassa talous- ja rahaliittoa, neuvottelut Ranskan ja Saksan välillä kompromissia hyvin monta kertaa luksemburilaisena. Ja olit myös täyttämässä Lissabonin sopimusta elämällä, demokratisoimalla Eurooppaa. Yhdessä Martin Schulzin kanssa – ole demokraattisen Euroopan perusta ja siitä voit olla ylpeä. Keskeinen osaamisesi on juuri sitä, että löydät kompromisseja. Tuhansia kiistoja on ollut soviteltavana ja olet onnistunut saamaan monet sopimaan. Jopa Donald Trump näki tämän sovittelukyvyn kutsuit komissiota viimeisen mahdollisuuksien komissioksi. Kautenasi oli monia kriisejä, Brexit, siirtolaiskriisi. Ne tehtävät, jotka meille tulee täytettäväksi, me voi itse valita niitä, mutta ne on hoidettava. Yhdessä koko kollegion kanssa ole tehnyt tätä työtä. Komissio kohtasi sellaisia tehtäviä, jotka olisivat voineet kestää viiden kauden ajan, ja te annoitte yhdessä vastuun vastauksia. Tämä viimeinen, viimeisen mahdollisuuden komissio huolehti siitä, että Eurooppa on nyt parempi, vähemmän työttömiä, enemmän kauppasopimuksia, terrorismia vastaan on toitu, Afrikan suuntaan on käänty ja nyt on saatu Brexitkin loppusuoralle. Voimme kiittää sinua siitä, että Eurooppa on turvallisempi, vauraampi Manner kuin aikaisemmin. Muutama ajatus vielä. Ensinnäkin tekstit ja lainsäädäntö on yksi asia, ihmisten elämä ja realiteetit toinen. Jos ajatellaan vaikka vakaussopimusta, viittasit Kreikkaan ja muihin valtioihin. Viime vuosina on nähty, että sinun tapasi tulkita tekstiä on sellainen, että otetaan huomioon ihmiset, katsotaan kokonaisuutta. Tämä on sinulta tärkeä oppi meille. Toiseksi jää mieleen se, että Euroopassa puhutaan rahojen Euroopasta, markkinoiden ja rahan Euroopasta, mutta sinä aina viittasit siihen, että me eurooppalaiset emme aja markkinoita, vaan sosiaalista markkinataloutta. Olet kaivostyöläisen lapsia varmasti. On ollut mielenkiintoista yhdistää sitä, että tämän taustasi olet keskustellut tavoisissa kaikkien johtajien kanssa. Kiitos tästä työstä, jota olet tehnyt viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana. Ja kolmanneksi, kom- kompromisseja ei syntynyt perusarvojen osalta. Demokratia ja oikeusvaltio ovat tärkeitä, samoin kuin naisten ja miesten tasa-arvo, vähemmistön suojeleminen, vapauden manner yksinkertaisesti. Taistelit valtavasti tämän Euroopan puolesta, etkä sallinut kompromisseja Euroopan sisällä eikä ulkopuolella. Kiitos tästä. Eurooppa-ajatus sai näin uutta elämää. Populistit vasemmalta ja oikealta saivat vastustajan sinusta. Vaaleissa lisää osallistuminen, innostuminen Euroopasta on sinun aikaansaannostasi myös. Viimeisten mahdollisuuksien komissio, koko kollegio on tehnyt tätä työtä ja siitä me haluamme kiittää EPPnä. Ja ihan lopuksi hyvä Jean-Claude, EPP-ryhmäsi täällä on ylpeä tästä kaudestasi suojelit meitä suurilta uhilta. Mantereemme on nyt parempi paikka. On hienoa, että kuulut ryhmämme. Wilfried Martin Helmut Kohl ovat suuria euro, olivat suuria eurooppalaisia. Ja sinä olet tässä Schumannin, de Gasparin ja muiden riveissä mukana niiden suurten kristillisdemokraattien joukossa, jotka ovat muotoilleet Eurooppaa. Sanoit aikaisemmin, että Eurooppa on rakkaustarina. Tämähän on vain lyhyt kausi, mutta nyt todella on kyse liittoumasta sinulle koko elämäksi. Tämä on menestystä Euroopalle. Tämä on ollut sinulle tärkeä kristillisdemokraattien ryhmän, oman ryhmäsi nimissä haluaisin sydämellisesti kiittää. Grazie, presidente Weber. Pres- Kiitoksia puheenjohtaja Weber. Seuraavaksi puheenjohtaja Garcia Perez, teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat. Tiedäksemme, mihin suuntaan haluamme mennä. Meidän on tiedettävä, missä olemme ja miten tähän on tultu. Tie ei ole ollut helppo, kuten tiedätte, herra Juncker. Viisi vuotta sitten te esititte meille uutta suunnitelmaa. Kyseessä oli uusi alku Euroopalle, mutta tämä uusi alku meni vain puoli tiehen. Tiedämme, että te yrititte sen tehdä, yrititte ottaa etäisyyttä Barroson säästöpolitiikkaan ja budjettikurin ja meidän puolueemme on aina teitä tukenut. Kriisi on kovasti meihin vaikuttanut, emmekä osanneet tehdä niitä radikaaleja päätöksiä, joita olisi tarvittu uuteen suuntaan. Toivottavasti uudella kaudella tämä onnistuu, kun te tulitte komissioon, esititte erilaisia toimia. Yli 90 prosenttia niistä esitettiin myös, mutta ainoastaan puolet on hyväksytty. Jotkut jäivät tekemättä ja monta kertaa ongelma ei ole komissio, vaan hallitusten yhteistyökyvyttömyys neuvostossa. Te sanoitte, että luotaisiin työpaikkoja, kasvua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tämä oli vaikea tehtävä te saitte Euroopan kaikista rankimman talouskriisin seuraukset toisen maailmansodan jälkeen ja tämän jälkeen on ollut ihan uudenlainen muuttoliikekriisi jäsenvaltiolta on puuttunut solidarisuutta sen hoitamiseen ja sitten Brexitin epämiellyttävä yllätys. Tämä ei ole pieni lista asioita, mutta nyt pitää ymmärtää, mitä on tapahtunut, jottei erehdykset toistuisi. Te olette aina pyrkineet äh, ajamaan Euroopan etuja. Sosiaalidemokraatit olemme aina olleet vastuullisia ja ajaneet Eurooppa-hanketta, demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Franz Timmermansin väsymätön työ yhteisten arvojen eteen. Hän on taistellut populismia ja ääriliikkeitä vastaan ja se on omalta osaltaan edesauttanut komission vahvuutta. Ja samaa tulemme vaatimaan seuraavaltakin komissiolta. Me olemme olleet rinnallanne kun etsitte vakavaan muuttoliikekriisiin ratkaisua. Haluamme kiittää siitä, että pyritte lähtemään liikkeelle jäsenvaltioiden vastuusta ja yhteisvastuusta. Valitettavasti neuvosto ei ole mennyt eteenpäin, mutta aiomme jatkossakin eh, pyrkiä saamaan Dublinin asetuksen tilanteesta. Ja monenvälisyys on tärkeä seikka. Tarvitaan oikeudenmukaisempaa kauppaa Euroopan on puhuttava yhdellä ainoalla äänellä tällä tasolla mm, myös kansainvälisesti on kansainvälisellä areenalla Federica Mogherinin työ on ollut tärkeä. Uusi liittoma Afrikan ja Euroopan unionin välillä on syntynyt ja myös Iranin kanssa on pyritty historiallisen sopimukseen. Euroalueen uudistuminen ei ole tarpeeksi mennyt eteenpäin ja taloudellinen uudistuminen, niin kuin viisi vuotta sitten sanoitte, Euroopan investointisuunnitelma pantiin liikkeelle. Tämä oli sitten eh, kestävän investointisuunnitelma suunnitelman ja vihreän sopimuksen taustalla, joka on seuraavan komission tehtävänä. Ja Pierre Moskovitsin työ oli todella tärkeä, kun haluttiin vakaussopimukseen joustoa ja tämä oli vastaus tiukkaan oikeiston määräämään säästöpolitiikkaan. Haluan kiittää eh, herra Moskovitsia siitä, että eh, veron kiertoa ja rahanpesua vastaan on taisteltu. On uskomatonta, että neuvosto ei ole hyväksynyt verotuksellisen oikeudenmukaisuuden parantamista niin, että suuretkin yritykset maksaisivat veronsa, eivätkä ainoastaan pienyritykset ja e, yksittäiset ihmiset ja perheet. Te e, puhuitte sosiaalista pilarista, mutta tämä on vain alkua. Nyt tarvitaan todellisia toimia. Kaikkien on saatava sosiaalista suojelua. Universaalisti tarvitaan myös e, vahvistusta työmarkkinaneuvottelulle. Pitää voida yhdistää työ- ja perhe-elämä tasa-arvo asioissa on edistytty ja nyt kun on puhuttu siitä, että Euroopan komissio haluaa, että 40 prosenttia johtotehtävistä tulisi naisille. Tämä on hieno uutinen. Tämä on